17. joulukuuta päättyneen istuntokauden uudelleen avatuksi. Arvoisat edustajat, valitettavasti uusi vuosi alkoi, kuten vanha päättyi, murhaavalla väkivallalla ja suruilla. Paris, Jakarta, Tunis, Kööpenhamina ja muualla 12. tammikuuta Istanbulin keskustassa toteutettiin vakava isku. Unionin kansalaiset joutuivat tämän iskun uhreiksi. Kymmenen Saksan kansalaista heidän joukossaan yhdeksän loukkaantui vakavasti Vakaduussa, kuoli yli kaksi tusinaa ihmistä yli seitsemästä maasta, 50 ihmistä loukkaantui osittain vakavasti. Me otamme osaa ja Toivomme vammautuneille pikaista paranemista, mutta meidän täytyy vain tunnustaa, että terrorismi ei tunne rajoja. Ja meidän täytyy muistuttaa kaikkea, että terrorismi uhkaa meitä kaikkia. Burkina Fasossa, Turkissa, unionin jäsenvaltiossa tai missä tahansa, kaikkialla. Ja tästäpä syystä meidän täytyy tunnustaa, että terrorismi on jokapäiväinen uhka, mutta me emme saa tästä pelokkaina piiloutua, vaan meidän täytyy yksissä tuumin taistella terrorismia vastaan, nojautuen demokraattisiin arvoihin, käyttäen poliisivoimia, oikeusvaltiojärjestelmää, mutta ennen kaikkea tiivistetyllä yhteistyöllä Euroopan unionin tasolla. Minä uskon, että voineen kaikkien teidän nimessä esittää osan ottomme näiden iskujen uhreille. Pöytäkirja ja 17. joulukuuta järjestetyn istunnon pöytäkirjat ovat ja tekstit ovat käytettävissä. Ne, onko niihin mitään huomautettavaa, eipä näytä olevan.